President. Long. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Avaan istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistallamme tänä aamuna on neuvoston julkilausuma liittyen Schengenin arviointimekanismin oikeusperustaan. Tämän istunnon aluksi muistuttaisin, että tässä keskustelussa meillä ei myönnetä puheenvuoroja puhujalista ulkopuolelta. Ei siis catch the eye puheenvuoroja tässä keskustelussa. Äh, Kollega Verhofstadt. Kollega äh, Verhofstadt, voitte olla aivan rauhassa. Mikrofoninne on päällä, eli ei nyt mitään hyökkäyksiä vielä tässä vaiheessa. Me toivotamme lämpimästi tervetulleeksi neuvoston edustajana ministeri Botkovin. Samoin toivotamme tervetulleeksi komission edustajan Rova Malmströmin. Olemme sovineet, että poliittisten ryhmien puheenvuorojen jälkeen Malmström saa puheenvuoron. Joten toimimme seuraavalla tavalla. Ensin puheenvuoron saa Morten Botskov, joka on siis neuvoston edustaja. Olkaa hyvä ministeri. Ærede formand for Europaparlamentet, øh, ærede medlemmer øh, og ærede kommissær. Hyvä Huomenta, puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Kiitokset mahdollisuudesta saada käyttää puheenvuoro tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Aihe on myöskin todella ajankohtainen, joten poliittinen päätös, joka asian suhteen tehdään, on tärkeä joskaan se ei välttämättä nauti kaiken kansan suosiota. No niin, nyt sitten asiaan. Niin kuin tiedätte, kyse on Schengenin arviointijärjestelmän oikeusperustan muuttamisesta ja aihe ei ole kovin suosittu monissa jäsenmaissa. Tämä on pakko todeta. Kuitenkin Eurooppa tarvitsee tällaista päätöstä tämänhetkisessä tilanteessa. Jäsenmaissa ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä neuvoston päätös asiasta. Okay, I'll continue. Good. I think, but it's no problem. Continue, President. just a little up in my speech. Voitte jatkaa nyt. Niin kuin sanoin, jäsenmaiden äh, kantojen äh, valossa. Minkään muun tyyppistä mahdollisuutta ei ollut mahdollista saada aikaiseksi neuvostossa. Euroopan unionin tarkoitushan on nimenomaan palvella unionin kansalaisia, yhteisöä, äh, jossa toimii äärimmäisen tärkeitä yrityksiä ja, ja myöskin kansalaisten oikeudet liikkua vapaasti on äärimmäisen tärkeää. Tämä on voitto joka on saavutettu ja sitä on nyt pidettävä yllä. Euroopan unioni ilman sisärajoja ja, ja ylipäätään eurooppalainen rajajärjestelmä on suuri, suuresta merkityksestä ja sen sääntöjä on syytä myöskin noudattaa. Siksi Schengen-järjestelmää oli välttämätöntä käydä uudelleen läpi. Noin vuosi sitten sitten mekanismia vahvistettiin eh, tarkoituksena saada aikaiseksi erikois, er, erityismekanismi, joka voidaan ottaa käyttöön poikkeuksellisissa tilanteissa tai siinä tapauksessa, että Schengen-järjestelmää joutuu uhatuksi. Tätä nimitetään Schengenin hallinnointipaketiksi ja se lanseerattiin viime vuoden syyskuussa. Puola puheenjohtajamaana, niin ikään Tanska puheenjohtajamaana. Molemmat tahot olivat tämän ehdotuksen takana ja valmistelutyössä mukana. Olen varsin tyytyväinen siihen, että viime viikolla saatiin aikaiseksi yhteinen yksimielinen päätös tässä tärkeässä Schengenin toimimista koskevassa asiassa. Me keskityimme erityisesti oikeudellisen perustan muuttamisen puhuttaessa artikla 7 77.2 oli jo alkuperäisen tarkastelun kohtoilla ja siitä siirryttiin artiklaan 70. Päätös tehtiin monen perus, monen seikan perusteella. Ensinnäkin arviointijärjestelmän sisältöä tarkastellen muutos oli tärkeä ja se on hyvä pohja sille, että 77.2 artikla jätettiin ja siirryttiin 70 artiklaan, jota Myöskin neuvoston asetuksen artikla 19.7.h äh, pidettiin esillä. Sen puitteissa äh, on toi, äh, puitteissa mahdollista toimia mahdollisimman laajan yhteistyön pohjalta ennen kuin lopullista päätöstä saadaan aikaiseksi. Ehdotuksen sisällään pitämät seikat, jotka liittyvät rajojen valvontaan, tulevat käsittelyyn myöskin ensimmäisessä kolmikantaneuvottelussa, jota äh, asian tiimolta käytiin. Eli niin kuin sanottu, äh, keskeinen muutos äh, liittyy siihen, että 77.2 artiklasta siirryttiin 70 artiklaan. Vahvistetun arviointijärjestelmän toiminnan kannalta oikeusperusta muuttaminen oli välttämätöntä. Meillä ei kuitenkaan ole vielä uutta arviointimekanismia vielä olemassa ja näin ollen jäsenmaiden hyväksyntää ei voitu saada heti aikaiseksi. Olen täysin vakuuttunut poliitikkona siitä, että voimme vastuullisesti toimia ja, ja vastata kansalaisten asettamiin odotuksiin tältä pohjalta. Neuvostossa oli mahdollisuus saada aikaiseksi tämä ratkaisu ja sen taustalta löytyy ainoastaan yksi toimintatapa. Sitä ei saa nyt millään tavoin väheksyä. Haluaisin nimittäin korostaa sitä, että neuvosto sopi siitä, että oikeudellista perustaa vaihdetaan – ja tässä yhteydessä mielestäni on tärkeää tuoda esiin myöskin se, että päätöksen yhteydessä esitettiin varsin selkeä sanainen julkilausuma oikeudellisen yksikön laatimasta selvityksestä. Samoin neuvosto totesi selkeä sanaisesti ottamansa huomioon kaikki Euroopan parlamentin ehdotukset, jotka liittyvät ehdotuksesta käytävän keskustelun tulevaisuudessa. Ymmärrätte varmasti tältä pohjalta, että oikeudellisen perustan muuttamiseen liittyvä ehdotus perustuu pelkästään sisältökysymyksiin eikä ole mitenkään miltään osin poliittinen päätös. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni olisi aivan turhaa ja epäasiallista tehdä tästä asiasta minkälaista kädenmätökysymystä Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Se olisi myöskin haitallista Schengen, Schengenin toiminnalle. Ylipäätään mielestäni on syytä käydä keskustelua koko Schengen-paketista, ei pelkästään rajavalvonnasta, vaan myöskin ehdotuksesta, joka koskee Schengenin arviointia. Euroopan unionilla on äärimmäisen suuria haasteita edessään ja se edellyttää suoraa toimivaa yhteistyötä. Meidän on yksissä tuumin mahdollista löytää vastaukset haasteisiin. Meidän on niin ikään löydettävä yhteiset ratkaisut, jotta voimme vastata Euroopan unionin kansalaisten toiveisiin ja odotuksiin. Tanska puheenjohtajamaana pitää äärimmäisen tärkeänä Euroopan parlamentin kanssa käytävää suoraa yhteistyötä. Tätä on harjoitettu jo heti puheenjohtajakauden alusta alkaen. Herra Koelio on tehnyt oman esityksensä asiasta ja niin ikään muut parlamentin jäsenet ovat olleet mukana rakentavassa ja hyvässä vuoropuhelussa, jota välillämme on käyty. Olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että esittelijä Libe-valiokunnasta on 31.5. antanut tunnustusta neuvostolle ja näin otammekin huomioon Euroopan parlamentin ehdotukset asiasta. Ehdotus on hyvällä pohjalla ja, ja se on menossa hyvään suuntaan ja mielestäni Herra Koelio esittelijänä yhdessä muiden Euroopan parlamentin asiatyöstäneiden jäsenten kanssa on luonut hyvää pohjaa yhteistyölle. Toivon, että voimme keskittyä myöskin sisärajojen valvontaan. Tältä pohjalta haluaisimme saada aikaiseksi myöskin kompromissiratkaisun. Haluamme arviointimenetelmien toimivan moitteettomasti luonnollisesti sillä tavoin, että mandaatit valvonnan puitteissa määritellään selkeästi. Tämä kaikki edellyttää rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ei liene kenellekään tuntematon seikka se, että tietyt osat Schengen-sopimusta ovat tärkeämpiä ja, ja niitä on käsiteltävä yksissä tuumin. Kysehän on asiasta, joka, joka päätetään yhteispäätösmenettelyn puitteissa – Rajojen valvonta ylipäätään asiana on Euroopan parlamentille perinteisesti ollut tärkeä aihe ja siksi arvostan suuresti teidän panostustanne. Pyrimme nyt siihen, että saamme aikaiseksi järkiperoisen rajavalvontaa koskevan päätöksen ja mielestämme tämä oikeudellisen perustan ja asetuksen muuttaminen on välttämätön etappi ennen laajempaa tarkastelua. Toivomme siis Euroopan parlamentin tukea äh, ehdotuksellemme, vaikkakin äh, työtä on vielä edessäpäin. Jotkut pitävät käsittelyjärjestystä ehkä jollakin tavoin huonosti valmisteltuna, mutta mielestämme asioiden käsittely tässä järjestyksessä on kuitenkin järkevää. Ei määräyksiä millään tavoin ole siirretty tai, tai muutettu. Käsittelyjärjestys on asia, jota on pohjustettu jo monta vuotta. Ja tämä neuvoston kompromissiehdotus perustuu siihen, että saamme mahdollisimman yhteisöpohjaisen toimintatavan. Viime viikolla neuvostossa huomattiin, että Euroopan parlamentin mukaan ottaminen mahdollisimman laajasti – on tulevaisuudessa tärkeää, kun tätä ehdotusta käsitellään. Toivon, että tämän päivän keskustelu on rakentava ja samalla esitän toiveen siitä, että jokainen ymmärtää neuvoston toivovan äärimmäisen suoraa keskustelua neuvoston kanssa tästä aiheesta. Puheenjohtajamaa toimii perinteisesti tiukassa yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja tässä yhteydessä tämä on äärimmäisen tärkeää, koska ratkaisu ja sen aikaansaaminen on merkittävää Euroopan unionin kansalaisille. Ja siksi toivon mahdollisimman laajaa keskustelua. Kiitoksia ministeri. Ja nyt äh, Käymme keskustelun, kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensin EPP-ryhmän puheenjohtaja eh, edustaja Daul, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluan nyt eh, esittää asian kylmäverisesti, koska tällä tavoin mielestäni myöskin neuvoston puheenjohtaja tänä aamuna esitti asian. Kun <clears throat> tehdään päätös yksimielisesti ja kuitenkin päinvastaisesti kuin mitä Euroopan komissio on ehdottanut. Neuvoston ministerit ovat tehneet päätöksen, että Euroopan kansanpuolue on mahdotonta hyväksyä ja haluankin kiittää Rova Malmströmiä siitä <clears throat> rohkeudesta, jota hän on osoittanut toimittaessaan ja käsitellessään asiaa neuvoston kanssa. Rova Malmström, me tarvitsemme komissiota tulevina tulevaisuudessakin ja, ja joskus joutuu olemaan hieman karkea sananen. Mutta arvoisa ministeri, olisitteko mahdollisesti toisen tyyppisellä päätöksellä pystyneet suojelemaan vielä enemmän Euroopan unionin kuluttajia ja kansalaisia? Tällä päätöksellä te yksinkertaisesti rikoitte sen luottamuksen, joka Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä on ollut te rikoitte yhteisön toimintamallia ja nyt joudutte vastaamaan teostanne. Ei voida hyväksyä sitä, että suurimmat jäsenmaat pakottavat pienemmät jäsenmaat toimimaan niiden päätösten mukaisesti. Yhteisön toimintamalli perustuu siihen, että parlamentti, komissio ja neuvosto toimivat yhteistyössä ja me emme halua nyt missään tapauksessa antaa periksi. Olin, otin Rova Turing Smithia neuvoston puheenjohtajaa yhteyttä ja pyysin häntä paikalle. Hän ei kuitenkaan tullut paikalle, joskin selvää on, että että yhteisön menettelyssä häntäkin tarvittaisiin. Miksi Euroopan unionin kansalaisia, kaikkia satoja miljoonia kansalaisia ei oteta täysipainoisesti huomioon, kun tehdään päätöksiä näin tärkeästä asiasta kuin mitä vapaa liikkuminen on. 7.6. tehtiin päätös ja nyt me peräänkuulutamme sekä neuvostolta että tulevalta puheenjohtajamalta Kyprokselta toimia tämän asian suhteen. Mielestäni asiaa tarkastikin ja yksinkertaisesti, yksityiskohtaisesti pohtien ei voi päätyä muuhun kuin siihen, että te rikoitte perinteisen toimintamallin. Tällä hetkellä, äh, kun puhutaan paljon sosiaalisesta markkinataloudesta ja, ja Euroopan unionin kriisistä, me tarvitsemme solidarisuutta ja vastuuntuntoista toimintatapaa, ja te rikoitte sen. Jäsenmaat äh, kuitenkin luottavat Euroopan parlamenttiin ja kaikki toivovat, äh, että poliittinen integraatio lisääntyisi, jotta kriisistä ja ongelmista päästäisiin eteenpäin. Nyt tehty päätös ei no, makaa tällä pohjalla. Meidän pitäisi tehdä päätökset yhteisen luottamuksen vallitessa ja, ja vapaasti. Ja meidän ryhmämme peräänkuuluttaa tämän asian uudelleenkäsittelyä ja Euroopan parlamentin mukaan Für die Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Svoboda, ryhmän puheenjohtaja. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, kyllä tässä nyt kun kyse on sosiaalidemokraattisesta puheenjohtajavaltiosta ja ähm, samasta poliittisesta ryhmästä, niin voin todeta, että minun poliittinen ryhmäni yksimielisesti vastustaa sitä, mitä te olette tehneet. Me emme hyväksy tätä teidän kantaanne. Sosiaalidemokraattinen ryhmä aivan yksimielisesti on sitä mieltä, että te olette lähteneet väärälle tielle, vaaralliselle tielle. Ettekö te ole oppineet yhtään mitään edellisen hallituksen virheistä, joka lähti oikeistopopulistien kelkkaan ja taipui näiden edessä? Ettekö te oppineet tästä mitään? Se oli merkittävä virhe. Ette valitettavasti oppineet. Sitten oli tämä valtava tunisialaisten vyöry Eurooppaan. Siitähän tämä keskustelu lähti liikkeelle ja Berlusconi ja Sarkozy katsoivat, että juu, rajat kiinni, näin se ongelma ratkeaa. No missä ne miljoonat pakolaiset nyt, sen, nyt sitten ovat? Missä ihmeessä? Eivät ole tulleet. Eurooppa on tukenut Libyaa ja miljoonat libyalaiset lähtivät Tunisiaan ja Tunisiassa on edelleen koko joukko libyalaisia pakolaisia. Ja sittenkö meidän täytyy sulkea rajamme, kun heitä pelkäämme? Näinkö me vastaamme arabikevään tapahtumiin? Tämä on kuulkaa väärä tie. Kyllä, kyllä on olemassa ongelma. Kyllä Turkin ja Kreikan välisellä rajalla on ongelma ja siksikö me suljemme sitten kaikki rajat? Muutenko tuota ongelmaa ei saa ratkaistua? Eikö Euroopassa ole ketään, joka nostaa äänensä ja sanoo, että meidän on oltava solidaarisia ja meidän on äh, tehtävä yhteistyötä, että nämä rajat saadaan äh, turvallisiksi ajatellen äh, laitonta siirtolaisuutta. Lähdetään oikeistopopulistien kelkkaan ja Tanskan hallitus lähtee heidän kelkkaansa. Se on skandaali ja sitä me emme voi hyväksyä. Sitten te vielä kehtaatte tulla tänne sanomaan, että meidän pitäisi olla teille kiitollisia, että te estitte vielä pahemmat tapahtumat. Ai, että Euroopan parlamentin täytyy kumartaa teidän edessänne ja kiittää puheenjohtajavaltiota siitä, että se sulkee rajat. Kyllä minä eh, tiedän, eh, miksi neuvosto toimi niin kuin toimi. Siitä syystä, että Euroopan parlamentti ja komissio ovat tehneet yhteistyötä ja minäkin kiitän eh, komissiota me Parlamentti ja komissio olemme puolustaneet vapaata liikkuvuutta, joka on merkittävä eurooppalainen saavutus. Ja kyllä kun rajoja suljetaan syyttä ja suotta, niin siksi vastustusta syntyy ja siksi te otitte parlamentilta sen toimivallan, mitä tähän arviointiin tulee. Ja kun kuuntelee sisäministereitä, eh, myös naispuolisia, eh, ja tar- tarkoitan tässä eräitä tiettyjä, niin kyllä sitten tietää tasan tarkkaan, mistä tuuli puhaltaa. Tietyt sisäministerit haluavat lisää mahdollisuutta, onpa kyseessä sitten vaalit tai muuta eh, sulke, sulkeakseen rajoja. Ja me sosiaalidemokraatit, ihan niin kuin kaikki muutkin ryhmät tässä talossa, olemme täysin yksimielisiä. Ja me käytämme kaikki poliittiset ja oikeudelliset mahdollisuudet, mitä meillä vaan on, estääksemme teidän toimintanne. Te avaatte portit ja ovet ja ikkunat oikeistopopulisteille ja tästä minä olen hyvin pahoillani. Seuraavaksi puheenvuoron saa liberaaliryhmän puheenjohtaja herra Verhofstadt. Olkaa hyvä. Um, next. Puhemies, ensi torstaina kahden päivän päästä siis juhlimme 27. Schengenin syntymäpäivää, joten hyvä ministeri, kiitos tästä lahjasta. Joten mielestäni on harmi ja häpeä, että meillä on tämä keskustelu häpeällistä tosiaan. Ja juuri kun muutama minuutti ennen alkua julkaisette tanskaksi lehdistötiedotteen, on ehkä jotenkin tanskalaisia jäseniä, jotka voivat sen lukea. Sanotaan, että sopimus on hyvä Euroopalle ja sanotaan, että se on ollut tulos hyvin syvällisistä keskusteluista komission ja parlamentin kanssa. Näin lausunnossa lukee muutama minuutti sitten teidän yksiköiltä se tuli tänä aamuna. Hyvä herra ministeri, ei eletä enää keskiaikaa. Keskiajalla oli vuoropuhelua kuninkaan ja parlamentin välillä. Mutta nyt on tämä vuosituhat, 21. Per, tämä perustuu yhteispäätösmenettelyyn modernissa yhteiskunnassa ja parlamentissa. Joten emme tarvitse vuoropuheluanne. Se mitä tarvitsemme on se, että tunnustatte Euroopan parlamentin vallan ja valtaoikeudet. Eikä tässä ole kyse pelkästään parlamentin valtaoikeuksista. Itse asiassa on kysymys siitä, että neuvosto yrittää uudelleen kansallistaa Schengenin kahta asiaa tekemällä. Ensinnäkin muuttamalla oikeudellista perustaa niin, että Euroopan parlamentti on prosessin ulkopuolella ja toiseksi, ja tämä on vieläkin tärkeämpää, toteamalla selkeästi, että uuden säännöstön toteuttaminen delegoidaan neuvostolle eikä komissiolle. etteikö se ole hyökkäys parlamenttia vastaan, se on komissiota vastaan hyökkäys, yhteisen menettelmää vastaan hyökkäys, sitä vastaan, että Schengen olisi osa kokonainen osa eurooppalaista politiikkaa. Vieläkin suurempi skandaali on se, hyvät kollegat, että yhdistynyt kuningaskunta, joka ei ole Schengenin jäsen, jolla on opt-out-vaihtoehto siinä, he artikla 70 mukaan ovat edelleen läsnä neuvottelussa toisin kuin parlamentti. Ilmeisesti heillä ei ole sananvaltaa, mutta kuitenkin he ovat paikalla, ei Euroopan parlamentti. Joten kollegat, täytyy ryhtyä selkeästi toimiin nyt. Ensinnäkin meidän täytyy mennä tässä oikeuteen. Toiseksi, miksi tästä kaikesta täytyy maksaa? Jos he haluavat uudelleen kansallistaa Ähm, maksakoon sitten itse Schengenin säännöstöstä sen sijaan, että Euroopan unionin sitä täytyy vastaa. Ja kolmanneksi, miten jatketaan sisä- ja oikeusasioissa? Miksi jatkaa Dublinin äh, pakolaisasiaa? Trilogi on tulossa. Miksi jatkaa sitä? Mellon mietintö viisumeista kolme trilogiaa tulevina viikkoina. Miksi sitä pitäisi sitten jatkaa? Miksi jatkaa Weber-mietinnön käsittelyä? rajavalvontien uudelleen käyttöönotosta, jos meillä ei ole mitään sanottavaa Kolhon mietinnössä. Ja miten jatketaan puh- Tanskan kautta? Ei, jäädytetään kaikki oikeusasioiden keskustelut ennen kuin uusi puheenjohtaja on ottanut virkansa vastaan. Kiitos ja nyt puheenvuoron saa vihreän ryhmän nimissä rouva Rebecca Harms. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, arvoissa neuvoston puheenjohtaja valtio. Pahinta minusta on se, että minulla on nyt sellainen vaikutelma, että Tanska toimii vastoin parempaa tietoaan. Kaikki keskustelut ovat mielestäni osoittaneet, että minä ainakin lähden siitä, että Tanskassa, Tanskan hallituksessa joka halusi olla Eurooppa-mielinen ja saada aikaan eurooppalaista edistystä, erityisesti Schengen-kysymyksessä, niin että Tanskassa tiedetään, että jos demarit lähtevät juoksemaan oikeistopopulistien perässä, niin se ei hyvin pääty. Hyvät naiset ja herrat, sisällön suhteen yhtä asiaa lukuun ottamatta kaikki on sanottu. Tämän asian minä haluan nyt vielä nostaa esiin ja sitä korostaa minuutin puheenvuorossani. Minun mielestäni on hyvin syvästi järkyttävää, että puheenjohtaja valtio Tanska, jonka kanssa minun poliittinen ryhmäni on etsinyt läheistä yhteistyötä näinä päivinä kaiken kaikkiaan, kaikkiaan eh, julistaa epäluottamuksen Euroopan parlamenttia kohtaan sellaisessa kysymyksessä, joka on hyvin olennainen ja tärkeä kaikille kansalaisille Euroopassa. Ei luoteta siihen, että Euroopan parlamentti ja koko Euroopan unioni saisi tehdä päätöstä kansalaistensa hyväksi tässä vaikeassa kysymyksessä puun ja kuoren värissä. Tässä parlamentissa on entisiä ministereitä, entisiä valtion päämiehiä. Miksi te ja miksi Euroopan unionin sisäministerit kuvittelevat, että meidän käsimme ei voi luottaa kansalaisten turvallisuutta Euroopan parlamentin käsiin. Tämä on skanda- skandaali ja te olette vähän niin kuin se keisari, jolle oli tulossa uudet vaatteet. Eli kun kansalaiset ovat näin epävarmoja talous- ja rahoituskriisin vuoksi, niin te lähdette sellaiselle eh, kentälle, eh, joka on populistien eh, pelikenttä, te vaarannatte nyt yhden Euroopan unionin tärkeimmistä saavutuksista, eli matkustusvapauden. Tämä on häpeällistä ja on aivan varma, että me viemme tämän asian oikeuteen. E, tämä ei ole hyvä päivä puheenjohtajavaltiolle ja Tanskalle ja Euroopalle. Tämä on teidän puheenjohtajakautenne surullisin päivä. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä puheenvuoron saa Rova McIntyre. Thank you, Mr. President. Äh, puhemies, Minäkin olin yllättynyt neuvoston liikkeestä muuttaa oikeusperustaa Schengenille, mutta suoraan sanoen vieläkin yllättyneempi kollegoiden reaktioista tänään. Äh, nyt tarvitaan kylmää ajattelua ja harkintaa. Pää kylmänä ei pitäisi reagoida niin, että ollaan lapsellisesti, saadaan kiukunpurkas leluja. Nyt on hyvin haastava teat Euroopassa. Tarvitsemme hyviä työsuhteita kaikkien toimielinten välillä. Ensimmäisen askeleen pitäisi olla tutkia oikeudellisia seurauksia neuvoston toimista. Mutta minun täytyy sanoa, että tunne myötätuntoa jäsenvaltioita kohtaan, jotka yksimielisesti sopivat oikeudellisperustan muuttamisesta. Arviointimekanismi liittyy ehdotukseen väliaikaisista rajavalvonnoista. Libe-valiokunnassa molemmista äänestettiin. Molemmissa tapauksissa olemme nähneet ehdotuksia komissiolta luoda Brysseliin perus, peru, Brysselin perustainen Schengenin hallinnointi. Ja molemmissa tapauksissa jäsenvaltiot olivat kovasti eri mieltä ja ihan hyvillä perusteilla. Muistan, että artiklan 4 perussopimuksesta, jossa todetaan, että kansallinen turvallisuus on edelleen yksinomaan kunkin jäsenvaltion omalla vastuulla. Minun näkemykseni mukaan maan rajojen hallinnointi liittyy suoraan kansallisen turvallisuuden asioihin. Ja ymmärrän, miksi jäsenvaltiot eivät halua luopua tästä toimivallasta Joten etene, etenekäämme järjestelmällisellä ja järkevällä tavalla pääkylmänä mieluummin kuin että olisi näitä tarpeettomia reaktioita. Kiitoksia. Ja seuraava. Frau McIntyre, es gibt... Rouva McIntyre Tyre, teille olisi kollega Goebbelsillä kysymys. Sopiiko teille vastata tähän? Okei, okay. Goebbels, tut Herra Goebbels, ähm, Rova McIntyre ei halua vastata teidän kysymykseen eikä teidän sitä esittävän. Das Joten nyt puheenvuoron saa GUE-ryhmän nimissä edustaja Ernst. Kiitos Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionissa rajojen avoimuus on kaikkein merkittävin unionin symboli maailmanlaajuisesti ja sillä on merkittävää vetovoimaa ajatellen kaikkia maailman ihmisiä. Ja meitähän on kritisoitu siitä, että me pyrimme sulkemaan rajamme ulospäin ja eristäytymään. Ja juuri siksi on ollut niin tärkeää, että meillä on eurooppalainen hätämekanismi – jota neuvosto todella nyt vastustaa. Ja hyvät naiset ja herrat, voin vain todeta seuraavaa. Se, mitä te täällä nyt neuvostossa juhlitte, on aivan ala-arvoista. Palatkaa nyt yhteisön juurille alkuaikoihin. Lopettakaa tällainen politiikka, joka itse asiassa on Eurooppa-vastaista, anti-eurooppalaista. Hyvät naiset ja herrat, neuvosto on epädemokraattinen koska se haluaa vesittää parlamentin toimivallan, mutta me emme hyväksy tätä. Me, meillä on sopimuksen mukanaan tuoma yhteispäätös oikeus ja siitä pidämme tiukasti kiinni. Neuvosto haluaa uudelleen kansallistaa Schengenin ja on näin ollen hyvin epäeurooppalainen. Ja kysynkin puheenjohtajavaltio Tanskalta, haluatteko myös tullirajat Haluatteko palata eh, viime edelliselle vuosituhannelle? Mitä ihmettä te haluatte tällä osoittaa? Tehän teette itsenne aivan naurunalaiseksi, paitsi Euroopassa, koko maailmassa. Neuvoston päätös on eh, sanan todellisessa merkityksessä populistinen. Te taivutte juuri niiden voimien alla, jotka ajavat nationalismia, jotka haluavat uudelleen kansallistaa kaiken ja tuhota Euroopan. Tätä me emme voi hyväksyä minä vaadin teiltä, että te pyörrätte tämän päätöksenne. Tulkaa jälleen eurooppalaisiksi. Seuraavaksi sitoutumattomien nimissä edustaja Säilistra, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies, jäsenvaltiot ovat päättäneet itse jälleen kantaa vastuuta turvallisista rajoista – Euroopan parlamentilla ei ole enää tässä asiassa roolia. Verhofstadt totesi, että tämä on sodan julistus, mutta juuri Euroopan parlamenttihan ajaa tai käy sotaa jäsenvaltioita vastaan. Parlamentti ei ole tehnyt yhtään mitään pysäyttääkseen laittomien siirtolaisten virran Euroopan parlamentti haluaa sulkea silmänsä tältä ongelmalta. Jäsenvaltiot haluavat nyt valita turvallisuuden, eli jäsenvaltiot puolustavat kansalaisia, vastustavat tätä parlamenttia. Se, että Euroopan parlamentti ei hyväksy tätä päätöstä, osoittaa, että tämä on erittäin järkevä päätös jäsenvaltioilta. Kyllä tämä valta kuuluu, kuuluu todella kansanedustuslaitoksille eli kansallisille parlamenteille ja tämä koko parlamentti voidaan, voidaan sulkea. Se olisi askel kohti turvallisuutta, rauhaa ja vapautta. Vielen Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission nimissä komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Puhemies, ministeri, hyvät naiset ja herrat. Vuosi sitten Schengenistä oli paljon jännitystä, pelättiin yksipuolisia toimenpiteitä, perusteettomia sellaisia. Miten toimittaisiin, jos olisi todellisia kestäviä ongelmia, jatkuvia ongelmia rajoilla? Millä ehdoilla voitaisiin rajavalvonta ottaa väliaikaisesti käyttöön uudelleen? Komissiota pyydettiin Schengenin vahventamista ehdottavia toimia. Euroopan, Eurooppaan perustuvia mekanismia käyttäen. Syyskuussa viime vuonna komissio teki tällaisen ehdotuksen. Ehdotimme, että, Euro, että otetaan käyttöön Eurooppaan, Eurooppaan perustuva arviointi. Yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja virastojen kanssa voitaisiin havaita ongelmat aikaisin rajoilla, jotta voitaisiin yksilöidä, että mitä voidaan tehdä aktivoida kaikki välineet ja ottaa käyttöön toimintasuunnitelma, löytää lääkkeet. Ja se olisi pakollista ja komissio val, val, valvoisi sitä. Se perustuisi vertaisarviointiin ja se on osoittautunut hyödylliseksi. Oikeusperusta olisi 77, koska vain silloin olisi kattava arviointi, sitovat vaikutukset ja voitaisiin parantaa leg- legitimiteettiä, koska EP olisi, Euroopan parlamentti olisi silloin yhteispäättäjä. Toinen ehdotus oli Schengenin rajakohdista. Eurooppalainen mekanismi jälleen ottaa käyttöön uudelleen viimeisenä hätävarana rajavalvonta, joka liittyy siihen aivaluointimekanismiin, kun kaikkia muuta on kokeiltu ja testattu. Saattaisi sellainen tilanne olla. Jäsenvaltiot ovat rajojensa herroja, mutta Schengen on yhteinen eurooppalainen tavoite ja kansalaiset se kovin pitävät sitä hyvänä. Uudet rajat vaikuttavat kansalaisiin, yrityksiin, työpaikkoihin, kasvuun ja sen vuoksi ne eivät voi olla yksipuolisia päätöksiä, Tä- täytyy olla eurooppalainen päätös. Komission puolelta olemme selkeästi pettyneitä neuvoston päätökseen. Se lisää hyvin vähän nykyisiin sääntöihin, luodaan järjestelmä, jossa ei ole todellista päätösten toimeenpano, jota voitaisiin, jota voitaisiin tehdä jatkotoimia Euro- Euroopan tasolla. Ja Arvostan parlamentin tukea asialle. Olen vakuuttunut, että viimeistä sanaa ei ole tässä asiassa sanottu. Olemme myöskin panneet merkille Libe-valiokunnan edellisen äänestyksen. Komissio tekee asian kanssa töitä teidän kanssa yhdessä, luottaa tukeenne, jotta saadaan aikaan vahva Schengen, niin jotta se hyödyttää kansalaisiamme, jossa puolustamme turvallisuutta, mutta myöskin vapaata liikkuvuutta kansalaisille yrityksille, töille, työpaikoille ja kasvulle, niin että on selkeät avoimet eurooppalaiset säännöt arviointiin ja päätöksentekoon. Kiitoksia. Ja nyt äh, puheenvuoron saa neuvoston puheenjohtaja äh, ministeri Boskov, äh, olkaa hyvä. Tak fordi, ærede formand. Kiitos, puhemies. Kiitän tästä erittäin vilkkaasta eläväisestä keskustelusta, joka täällä tänään on käyty. Kiitän myös siitä, että viittasitte neuvoston käymään keskusteluun tästä Schengenin arviointimenettelystä. Minä olen kuunnellut erittäin huolellisesti tänään kuultuja puheenvuoroja ja toteaisin, että Schengenin rajavalvontaehdotukset kuuluvat aivan täysin tavalliseen lainsäädäntömenettelyyn, eli on aivan väärin käsitys, jos te toteatte, Euroopan parlamentilla ei ole mitään vaikutusvaltaa. Toteaisin myös, että ei ole perusteltua tehdä tästä jotain kauheaa kiistaa, riitaa neuvoston ja parlamentin välillä, niin kuin jotkut teistä olette tehneet. Nimittäin tämä oikeusperustan muuttaminenhan oli osa sitä mm, sopimusta, josta neuvostossa oli sovittu. Ja kyllä tämä keskustelu osoitti erittäin selvästi, että ei ollut mahdollista saada aikaan enemmistöä sen taakse, että tämä ehdotus olisi säilytetty artiklan 77 alaisena. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö neuvosto täysin tunnustaisi sitä, että neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on luonnollisesti ähm, molemmilla ähm, rooli ja tietenkin etu siinä, että se on äh, toimiva Schengenin järjestelmä ja Schengenin yhteistyön jatkokäsittelyssä ja jatkokeskusteluissa siitä. Euroopan parlamentilla on rooli ja keskustelut parlamentin kanssa tähänkin asti ovat olleet hyvin merkittäviä tämän yhteistyön konsolidoinnissa. On myös teidän ansiotanne, että että me ylipäätään olemme voineet vastata niihin haasteisiin, joita tässä matkan varrella on tullut. Ja herra Koelio monien vuosien ajan oli koko tämän Euroopan parlamentin toimivallan henkilöitymä, näin voi sanoa. Ja toivon, että lähitulevaisuudessa tulemme edelleen hyötymään herra Koelion asiantuntijuudesta ja sitoumuksesta – tähän kysymykseen, joten minä luotan täysin siihen, että tämä yhteistyömme jatkuu. Mutta miten voimme varmistaa sen, että meillä on paremmat puitteet Schengenin yhteistyölle ja miten voimme valvoa tätä paremmin? Nyt neuvosto on tehnyt oman ehdotuksensa ja taustan tälle sopimukselle tiedätte sopimukselle, joka tehtiin viime torstaina. Me jatkamme vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa ja olen täysin vakuuttunut siitä, että ne monet keskustelut, joita tästä Schengen-paketista olemme käyneet, ovat olleet erittäin myönteisiä ja olemme myös varmistaneet sen, että teidän päähuolen aiheenne on otettu huomioon tässä kompromississa, jonka neuvosto teki. Ja kyllä minä katson, että hyvin pitkälti tässä asiassa nyt on menestytty ja siksi toivon, että tämä loppu tulos Schengenin hallintopaketista tulee tyydyttämään niin parlamenttia kuin neuvostoakin. No niin, nyt pallo on siis teidän kenttäpuoliskollanne ja te tietenkin eh, pelaatte tätä palloa nyt sitten yhteislainsäätäjänä, mitä Schengenin järjestelmään tulee ja luonnollisesti te olette mukana tässä työssä. Ja niin kuin tuossa alkupuheenvuorossani totesin, neuvosto haluaa jatkaa läheistä vuoropuhelua koko paketista Euroopan parlamentin kanssa, siis paketin muistakin osista, kuin vain rajavalvontakysymyksestä. Ja tämän keskustelun yhteydessä neuvostossa viime viikolla tuli hyvin selväksi, että neuvosto haluaa mahdollisimman laajalti ottaa huomioon Euroopan parlamentin kannat, ilmaisemmat kannat. Haluan tehdä hyvin selväksi sen, että neuvosto tulee käymään erittäin läheistä vuoropuhelua parlamentin kanssa tästä asiasta. Älkää yhtään epäilkö, etteikö neuvostolla olisi todella tähän tahtoa. Ja jos neuvosto ja parlamentti vahvistavat, yhdistävät voimansa, niin olen täysin varma siitä, että saamme aikaan lopputuloksen, jota kansalaiset meiltä odottavat. Joten odotan kovasti yhteistyötä kanssanne. Yhteistyötä, joka tulee olemaan hyvin läheistä ja hyvin rakentavaa vuoropuhelua toimielintemme välillä. Ja olen aivan varma siitä, että myös seuraava puheenjohtajavaltio ajattelee juuri samoin. Juuri nyt katsomme mm, sitten parlamentin muodollista ehdotusta. Olen kuullut kaikki esittämänne huomiot tässä keskustelussa tänään ja tulen luonnollisesti neuvostolle välittämään Euroopan parlamentin viestin. Vielä kerran kiitoksia siitä, että sain tilaisuuden puhua teille tänään ja osallistua tähän keskusteluun. Tän. Kiitos ministeri. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin nyt teidän huomiotanne. Tuntuu nyt siltä, ministeri, että aika yksipuolinen on tämä tunteenne siitä, että tämä on ollut hyvä keskustelu. Meidän työjärjestyksemme mukaan ne eh, edustajat, eh, joihin on suoraan viitattu, saavat täällä eh, vastata. Tämä koskee nyt esittelijäämme Koeljoa, johon viitattiin keskustelussa työjärjestyksen artiklan 151 perusteella. Herra Koeljo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kollegat, Tanskan ähm, puheenjohtajamaa äh, toi äh, esiin asian, joskin äh, ei kovinkaan selvä sanaisesti ministeri Voskon sanoin. Näyttää siltä, että neuvosto ei luota Euroopan parlamenttiin ja tällaisen tärkeä asia yhteydessä tämä on äärimmäisen ratkaisevaa. Miten voi olla mahdollista, että neuvosto haluaa jumiuttaa vapaan liikkumisen sääntöä, kun tarkoituksena kuitenkin samanaikaisesti on aivan muut seikat kuin se, mitä neuvosto päätti, eli tiukentaa ja, ja vaikeuttaa raja, äh, rajan yli liikkumista. Nyt kyse oli Schengenin hallinnoinnin uudistamisesta ja arvioinnin uudistamisesta. Ja nyt asiat on mielestäni sekoitettu äh, turvallisuuteen. Niin kuin Rova Cecilia Malmström selkeästi totesi, jäsenmaat äh, jättävät kokonaan huomiotta ja, ja halveksivat suorastaan äh, tosiasioita. Me olemme nyt äh, ylittäneet kauan sitten ajan, jolloin asioita äh, päätettiin hallin, hallitusten välisiin ratkaisuihin perustuin. Näyttää siltä, että koko Schengen ollaan uudelleen kansallistamassa ja sitä emme voi hyväksyä. Neuvoston puheenjohtaja halusi vielä tilaisuuden vastata tähän. Olkaa hyvä, ministeri. Sie müssen funktionieren. Ja, tak for det, kære formand. Jeg vil bare øh, benytte lejligheden, når nu herr Coelho tog ordet, til også at sige... Nyt kun herra Coelho piti puheenvuoron, Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää häntä. Kiittää läheisestä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. tästä ehdotuksesta. Ja puheenjohtaja on, mä oon kuunnellut teitä ja kaikki teidän kohta otetaan takaisin neuvoston käsittelyyn. Ja toivon, että voimme sitten käyttää sitä perustana rakentavaan vuoropuheluun, jotta voimme varmistaa, että saavutamme sen, mitä kaikki haluamme. Ja meillä on intressi vuokrapuheluun siitä, että vahvennetaan Schengenin yhteistyötä. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Tämä keskustelu on nyt